toimitetaan kaikkien keskustelujen jälkeen. Seuraavaksi vuorossa on Iran päätöslauselma, jonka äh, esittäjät saavat puheenvuoron ensimmäisenä heistä Rova Gomes. E Kiitoksia. Shia-enemmistö enemmistö elää kristittyjen ja muiden rinnalla – ja vä- etniset vähemmistöt edustavat noin puolta väestöstä. Nuoriso on modernia, he ovat valmiita elämään tällä vuosituhannella. Tilanne on hyvin monimutkainen ja se pelottaa hallitusta. Se haluaa yksinkertaisen maailman, uskonnollista fanatismia ja se haluaa vainota toisin ajattelijoita iranilaiset eivät voi nauttia ihmisoikeuksistaan. Siellä ö, toteutetaan myös kuolemanrangaistusta jopa alaikäisiä kohtaan. Ilmaisuvapautta rajoitetaan samoin kuin etnisiä ja uskonnollisia vapauksia. Euroopan parlamentti lähettää tässä nyt kaksi erilaista viestiä Eurooppa näkee Iranin nuorisossa tulevaisuuden, toivon, ja sillä täytyy olla merkittävä rooli alueella. toinen viesti menee Iranin hallituksella. Maa ei koskaan pysty toteuttamaan potentiaaliaan, jos väkivalta ja vaino jatkuu tällaisen poliittisen hallinnon kautta, joka jatkuvasti brutaalisti vainoaa kansansa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi eh, rouva Schake, olkaa hyvä. Um, Kaikki hallitukset saavat oikeutuksensa siitä, että ne tarjoavat hyvinvointia kansalaisilleen. Kaikki hallinnot, jotka epäonnistuvat tässä perusvastuun eh, tarjoamisessa, eivät enää ole legitiimejä kansainvälisessä yhteisössä. Tämänhetkinen eristäytyminen johtaa tuhoon Iranissa ja sillä on myrkyllinen vaikutus naapurimaihin ja muuhun maailmaan. Me emme voi jäädä sivusta katsojiksi, kun katsomme äh, pikkurikollisten äh, joutuvan hirtetyiksi. Ja olemme täällä nyt toteamassa, että äh, koskemattomuutta, rankaisemattomuutta ei anneta niille, jotka tekevät rikoksia ihmisoikeuksia vastaan. Me edelleen seisomme Iranin kansan kannalla, kun he pyrkivät ilmaisemaan itseään vapaasti ja rakentamaan demokratiaa. Euroopan unionilla on vastuussa, kun se pyrkii pitämään nämä yleiset oikeudet esillä silloin, kun puhutaan myös kauppaoikeuksista tai Iranin ydinohjelmasta. Iranin hallinto saa legitimiteettinsä ja kun se saa sen kansalaisiltaan, se voi silloin vasta olla luotettava ja uskottava tekijä kansainvälisessä toiminnassa. Kiitokset rouva Schakelle ja nyt herra Kelan. Dank, herr This situation is rooted. Kiitoksia puhemies. Tämä ää, tilanne juotaa juurensa hyvin brutaaliin diktatuuriin. Ja se tunnetaan erittäin hyvin ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien sorrosta. Tilanne on vain huonontunut viime vaalien jälkeen. Pidätykset, kidutus, äh, alaikäisten ja naisten äh, teloitukset ovat lisääntyneet. Itse asiassa Iranissa on maailman, maailmasta Kiinan jälkeen eniten teloituksia. Päätöslauselmassa ei kerrota sitä, että eilen Iranin hallitus hirtti teheranilaisessa vankilassa viisi vankia 28-vuotias nainen oli näiden vankien joukossa. Hän oli neljäs nainen, jonka hallitus on hirtättänyt viimeisten kuukausien aikana. Ja tällaisilla rangaistuksilla ei ole mitään tekemistä niiden oletettujen rikosten kanssa, joita nämä vangit ovat tehneet vaan tämä on isku eritoten naisia ja nuorisoa vastaan, jotka ovat olleet tärkeässä roolissa vaatimassa demokratiaa vaalien jälkeisenä aikana. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Tavares. Obrigado. Kiitoksia puhemies. Riippumatta siitä, kuinka paljon täällä ihmisiä sallissa on paikalla, me puhumme täällä Euroopan parlamentissa myös niille miljoonille ihmisille, jotka lähtivät kaduille ja vaaransivat henkensä ja turvallisuutensa protestoidakseen vaaleja vastaan, joita he pitivät vilpillisinä. Miljoonat iranilaiset Iranissa ja ulkopuolella odottavat meiltä paljon ja lähtökohtana ei voi olla mikään muu kuin solidaarisuus ja yhteistyö ja apu Iranin kansaa kohtaan. Kansaa, joka taistelee ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta ja joka, kuten meidän täytyy muistaa, on hyvin suuressa vaarassa, suuremmassa vaarassa kuin mitä ajatellaankaan. Lähtökohtana ei siis voi olla mikään muu kuin solidaarisuus ja apu. Hyvin usein politiikka on yksinkertaistettua ja sellaista, jossa ei kaikkea osata ottaa huomioon, kun ajatellaan Irania. On sanottu, että Euroopassa on harjoitettu virheellistä politiikkaa Irania kohtaan. No, on aivan totta, että me emme voi hyväksyä sitä, että Iran ei voi saada kansainväliseltä yhteisöltä sitä kunnioitusta, jota se haluaa. Lähi, länsimaat eivät halunneet iranilaista tasavaltaa ja nyt me emme halua sitä hyväksyä, mutta ei hallitus voi käyttää tätä tekosyynä sortaessaan ja vainotessaan kansalaisiaan. Ja hallituksen ja maa, joka, jonka perusta on aina vain heikompi. Iranilaiset odottavat paljon Euroopan parlamentilta ja tämän päätöslauselman kautta me yritämme osoittaa tukeamme ja solidaarisuuttamme. Kiitos. Vielen Kiitoksia kollega Tavares. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia. Äh, herra Provera, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Me tiedämme, mitkä ovat poliittiset ja sosiaaliset olosuhteet, joissa ihmiset äh, Iranin islamilaisessa tasavallassa elävät. Ja me tiedämme, minkälainen ihmisoikeustilanne on. Viimeisenä Benuchoin murha alaikäinen. Hän oli alaikäinen äh, rikoksen tapahtuessa ja hänet teloitettiin. Tässä yksi esimerkki. Samoin poliitikkojen, homoseksuaalien, älymystön edustajien ja muiden ihmisten ihmisoikeuksia rikotaan niiden ihmisten, jotka haluavat äh, demokratiaa. Tämä tapahtuu Mahmoud Ahmadinejadin äh, vallan alla. hän on itse yhä uudelleen kieltänyt holokaustin ja myös Israelin valtion olemassaolon. Kidutusta käytetään vankiloissa järjestelmällisesti, on keskiaikaisia tapoja, kuten amputoinnit tai kivitykset. Ja tuhannet ihmiset tästä huolimatta ovat kyllin rohkeita mennäkseen kaduille osoittamaan mieltään Nene Agacholtan tapettiin kadulle, kun hän vaati naisten ihmisoikeuksia ja hän on nyt noussut tämän taistelun symboliksi. Miten Eurooppa sitten voi auttaa? No, Eurooppa voi auttaa demokratia- ja ihmisoikeusvälineidensä kanssa. Esimerkiksi nimeämällä katuja tai, tai aukioita hänen kunniakseen Euroopan unionin eri kaupungeissa. Näin osoittaisimme solidaarisuutta Iranin oppositiolle ja myös Euroopan kansalaiset, unionin kansalaiset saisivat lisää tietoa järkyttävästä tilanteesta Iranissa. Minä haluaisin, että Aung San Suu Kyin kuvan viereen tulisi Neda Aga Soltanin kuva Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä. Kun ajatellaan presidentti Ahmadinejadia, hän käy ydinneuvotteluja, mutta samalla hän äh, alistaa omaa kansansa, erityisesti niitä kansalaisia, jotka vaativat demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Kiitoksia kollega Provera ja seuraavaksi kollega Stevenson yksi minuutti. Thank you very much, President. Kiitoksia puhemies. Puhemies, kun me nyt täällä salissa istumme ja me käymme korkeatasoisia keskustelua, niin hirttäjät Iranissa työskentelevät jo yliajalla, aivan kuten Tunne Kelamilta juuri kuultiin. Vi- eilen hirtettiin viisi ihmistä, mukaan lukien nuori nainen. Ja itse asiassa hänen uhrinsa vanhemmat olivat hänelle antaneet anteeksi, mutta siitä huolimatta hänet hirtettiin. Mutta me täällä seuraamme tällaista lievää politiikkaa, mikä merkitsee sitä, että tällä viikolla esimerkiksi rohkaisimme Venäjää rikastamaan ydinsauvoja Ahmadinejadin kustannuksella. Mutta hän, emme ole saanut mitään takeita häneltä, että, että hänen ydinlaitoksia voitaisiin tarkistaa. Me vain tässä pönkitämme mullahien valtaa, kun jatkamme tällä linjallamme. Meidän tulee ryhtyä tiukkoihin sanktioihin, sillä tiukat sanktiot ovat ainoa kieli, jota mullahit ymmärtävät. Kiitoksia teille ja seuraavaksi eh, Rouva Lohpiiler. Kiitos puhemies. Tämän täysistuntoviikon alussa presidentti Busek, eh, puhemies Busek viittasi siihen, että että Euroopan parlamentin yksi päätehtävistä on pyrkiä saamaan nämä kuolemanrangaistukset pois käytöstä kaikkialta maailmasta. Hän viittasi myös teloituksiin Iranissa. Tässä päätöslauselmaesityksessä viitataan erityisesti neljään kuolemantuomioon. Nämä ihmiset tuomittiin kuolemaan koska he osallistuvat mielenosoituksiin vaalien jälkeen. Mutta näin, vain, näin väitettiin siitä huolimatta, että he olivat vangittuina jo tuolloin. Eli ainakin äh, näissä tapauksissa äh, tuomion kumoamisen puolesta voidaan vedota. Samoin alaikäisiä teloitetaan Iranissa jatkuvasti. Iran on maailman ainoa maa, joka näitä alaikäisenä rikoksen tehneitä yhä teloittaa. Iran on kuitenkin allekirjoittanut lasten oikeuksien kansainvälisen sopimuksen, joka sitoo sitä, joka on sitova sopimus. Siltä se ei sitä kunnioita. Meidän täytyy Euroopan parlamentissa vaatia kollegoitamme tekemään kaikkensa sen puolesta, että kuolemanrangaistus saadaan pois käytöstä. Tämä on mielestäni erittäin merkittävä tehtävä. Lopuksi haluaisin osoittaa kunnioitukseni kaikille niille naisille ja miehille Iranissa, jotka riskeraavat hyvin paljon mennessään kaduille mieltään osoittamaan. He vaativat niitä oikeuksia, jotka heille kuuluvat myös Iranin perustuslain mukaisesti, ja heidän rohkeutensa ansaitsee meidän rajattoman solidaarisuutemme. Kiitos. Kiitokset Roa Lohkil-Biiler. Nyt kuulemme ryhmien puheenvuorot ensimmäisenä kollega Kastler. Am 2. Oktober diesen puhemies. Toinen kymmenettä tänä vuonna viime hetkellä Iranin poliisi ehti, esti erästä miestä nousemasta lentokoneeseen. Herra Soltani asian ajaa ja hänen oli tarkoitus saada kansainvälinen ihmisoikeuspalkinto minun kotikaupungissani Nürnbergissä. Kuitenkin, vaikka hänellä oli mat- olivat matkusta- matkustusasiakirjat kunnossa, poliisi esti häntä matkustamasta. Hänen vaimonsa kuitenkin pääsi matkustamaan ja hän toteaa, että on valitettavaa, että maassa, joka väittää olevansa Jumalan maa, tehdään näin jumalattomia asioita. Äh, ihmisoikeudet äh, ovat myös osa Iranin solmimia sopimuksia ja lainsäädäntöä. Ja on järkyttävää, että Iran polkee näitä oikeuksia jalkoihinsa. Ja minä pyytäisin nyt teitä kaikkia kollegoita tukemaan sitä, että herra Soltani saisi meidän kaikkien tuen. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten kollega Czarnecki, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin käyttää tämän ajan ilmaistakseni huolemme Iranin tilanteesta, varsinkin Ashraf-leirin ihmisten tilanteen. Se on ollut vastarinan symboli Iranissa. Iranin hal- Irakin hallitus Irakin hallituksen pitäisi ymmärtää, että tämänhetkisellä johdolla ei ole mitään tulevaisuutta ja se pysyy vallassa vain soron avulla jos Irak haluaa toimia oikein, sen tulisi täytäntöön panna Euroopan parlamentin päätösosama 24.4.2009, jossa vaaditaan Astrahin asukkaiden pääsemistä omille asuinalueilleen. Euroopan unionin täytyy, täytyy tukea näiden ihmisten tilannetta. Se on meidän velvollisuutemme. Hyvä puhemies, Toivon, että voimme pyytää myös sitä, että YK on enemmän mukana lähettämällä pysyvän ja joukon, ja voi olla, voi olla myöskin rauhanturvajoukon paikan päälle. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi ja viimeisenä puolitoista minuuttia herra Belder. Kiitos puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että islamilaisessa tasavallassa Iranissa ihmisoikeustilanne on huomattavasti heikentynyt viime kuukausina. Tästä hyvänä esimerkkinä Ahmadine Chadin äh, tämä äh, tämänhetkiset toimet, jossa kaikki mahdolliset opposition edustajat äh, alistetaan ja heitä tapetaan ja vallankumouskaarti on äärimmäisen hyvin järjestäytynyt ja toimii tehokkaasti. Mitä Euroopan unioni sitten voi tehdä? No ensinnäkin äh, yhdessä Yhdysvaltain kanssa meidän täytyy keskittyä ihan äh, yksittäisiin järkyttäviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja tehdä, meidän täytyy tehdä Teheranille selväksi, että nämä häpäisyt, näitä me emme hyväksy ja että niillä on vakavia seurauksia äh, ja että nämä seuraukset ovat myös merkittäviä taloudellisia seurauksia. Ja näin ehkä Iranissa ymmärretään, että me olemme vakavissamme. Eli tässä täytyy tehdä selväksi, että maan edut ovat todella vaarassa. Ja todella meidän on pyydettävä tähän myös arabimaailman tukea. Kiitos. Kiitoksia kollega Pelder. Ja seuraavaksi äh, rouva äh, Morvai, olkaa hyvä. Köszönöm szépen. Néhány nappal ezelőtt... Kiitoksia puhemies. Azt kérdeztem tőle... Kiitoksia puhemies. Me olemme kysyneet, mitä me voisimme tehdä parantaaksemme ihmisoikeustilannetta Unkarissa koska tämä kriisi Unkarissa on jatkunut jo vuosien ajan ja sanon, kerron tämä täällä jo eh, neljättä kertaa Unkarin poliisi on eh, kohdellut ihmisiä erittäin brutaalisti, heitä on pidätetty mielivaltaisesti eh, sadat ihmiset äh, äh, ovat joutuneet vankilaan ilman, että heillä on ollut mahdollisuutta puolustautua. Komission puheenjohtaja Barroso on sanonut, että tämä on Unkarin sisäinen asia ja että komissio ei voi puuttua asiaan. Miksi meillä on kaksi mittatikkua? Miksi me toimimme, kun kyseessä on Euroopan unionin ulkopuolinen maa, mutta emme tee yhtään mitään, kun kyseessä on Euroopan unionin jäsenvaltion hallitus? Minä pyydän kollegoita nyt puolustamaan myös unkarilaisten oikeuksia. Kiitoksia, rouva Morvai. Ja nyt puheenvuoron saa rouva Korhola, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, <clears throat> Iranilla olisi tärkeä rooli lähidän rauhanneuvotteluissa, mutta ikäväksemme maa näyttää lipuvan yhä kauemmaksi demokraattisesta oikeusvaltiosta. Ensinnäkin on aihetta epäillä vakavasti viime kesäkuista vaalitulosta, joka toi jatkoa presidentti Ahmadinejadin virkakaudelle

Kiitoksia, Rova Korhola, ja seuraavaksi Eero Vandaalen, olkaa hyvä. Mikro. Voorzitter, dank u wel. Puhemies, kiitoksia. Eh, Iranissa on hyvin tiukka hallinto, eh, joka, jonka Koranin tulkinta on erittäin radikaali. Iran on erittäin pelottava maa, ajattelen erityisesti maan kristittyjä. Muslimit, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon, eivät voi elää maassa kirjaimellisesti näin, sillä e, Iranin parlamentti hyväksyi viime vuonna lain, jossa islamin uskosta luopumisesta rangaistaan kuolemalla. Myöskään mielenosoittajilla ei ole maassa elämää. Kolme ihmistä jotka osoittivat mieltään presidentinvaalien tulosta vastaan, on kuolittu tuomittu kuolemaan. Tämä on epäoikeudenmukaista ja, ja aivan uskomatonta, että oikeusistuin äh, antoi tällaisen tuomion. Ehkäpä tässä on vielä mahdollisuus kuitenkin vedota heidän puolestaan, mutta tässä voidaan nähdä, että myöskään mielenosoittajilla ei maassa voi olla elämää. Minä vetoan neuvostoon ja komissioon, että he antavat tukensa näille mielenosoittajille ja todella vastustavat voimakkaasti Iranin hallintoa. Kiitokset kollega Van Daalen ja seuraavaksi rouva Andri Kiene. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin Iranin ihmisoikeustilanne on heikkenemässä. Mielivaltaiset vaalit ja protestit, jotka niitä seurasivat, heijastelivat Iranin jo aikaisestankin jännitteistä poliittista elämää. Raportin mukaan Iran on ö, lehdistövapauden osalta aivan häntä pään maita 172-175. Eritrea, Pohjois-Korea ja Turkmenistan ovat enää huonompia kuin se. Internetin nettisivuja ja blogeja on suljettu. Ja me tunnemme Haribo Pajun tilanteen. Hänet on pidätetty ja hänen olipaikkansa ei tiedetä. Haluaisin todella pyytää komissiota ää, avaamaan Teheranissa toimisto niin, että siellä voidaan käydä vuoropuhelua maan huonontuvista ihmisoikeustilanteista. Die Eilverfahren, ich darf Kollegen Higgins das Wort erteilen. President, I fully agree. Puhemies, olen aivan samaa mieltä czarneckin kanssa. Viime heinäkuun hyökkäys Ashrafiin, sitä voi pelkästään kuvailla barbaarisena. 11 ihmistä kuoli ja moni muukin olisi voinut saada surmansa. Hyvin monet loukkaantuivat. Täytyy katsoa se että ymmärtää, minkälaista barbarismista oli kysymys. Armeija oli mukana kaikkein sadistisimmassa muodoissa, jota väkivallalla voi olla. Kuusi henkilöä pidätettiin ja kansainvälisen painostuksen ja nälkälakon jälkeen vasta hallitus otti nämä henkilötuomioon. Nämä ihmiset ovat pakolaisia. Heillä on oikeus mennä turvallisesti nukkumaan illalla, nousta aamulla ylös. Kuten Charneski sanoi, me tarvitsemme kahta asiaa. Ensinnäkin YK on pysyvää läsnäoloa. Siinä mukana Yhdysvallat. Kiitoksia. De Kaiser. Seuraavaksi kollega De Kaiser. Polika Ja. Okay. Merci. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, äh, puhemies. Kolme kohtaa vielä, jolla voin täydentää sitä, mitä kollegat sanoivat. Ensinnäkin toistan sen, mitä edustaja Gomes totesi. Riippumatta siitä kaikesta, mitä tapahtuu, sitä draamasta, jota Iranissa, Iranissa on ja sen hallinnosta, meillä on kuitenkin usko tuon maan tulevaisuuteen ja sen kansallisyhteiskunnan toimivuuteen. Toiseksi emme ole riittävästi korostaneet sitä, että viimeaikaiset itsemurhaiskut, joita Baluchanista tapahtui, on, ovat myös kohdistunut valitettavasti useisiin kymmeniin siviileihin. Ja tässä vaiheessa meidän täytyy ehdottomasti olla vastarinnan puolella ja kuolemantuomiota vastaan. Parlamenttimehan tuomitsee kuolemantuomion silloin, kun kysymys aikuisista, nuorista, naisista, riippumatta siitä, missä maassa näin tehdään. Kiitoksia. Kiitokset rouva de Kaiser. Ja sitten kollega Preda, olkaa hyvä. Herr Kollege Preda. Niin, herra Preda, todella vreau i eu să deplâng înrăutăirea situaiei drepturilor omului în iran. Kiitoksia puhemies. Halusin vain todeta, että kesäkuun vaalien jälkeen tilanne on heikentynyt Iranissa. Väkivalta oppositiota kohtaan on lisääntynyt ja täällä on myös puhuttu mielipiteenvapaudesta, joka on nyt todella vakavasti uhattuna sillä toimittajia on uhkailtu. Ja suuri huolenaihe on myös, ovat myös kidutus sekä kuoleman tuomiot. Amnesty International on vastikään osoittanut, että kuolemaan tuomittujen ja teloitettujen määrä on viime vaalien jälkeen lisääntynyt selvästi. Euroopan unionin tulisi lähettää valtuuskunta Iranin, sellainen valtuuskunta, joka voisi tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja näin taistella ihmisoikeuksia ja perusoikeuksien puolesta. Kiitoksia. Sitten kollega Wirtman. Kiitoksia parhaat kollegat Haluaisin tehdä ehdotuksen. Ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio ovat liian tärkeitä, että niistä keskusteltaisiin tällä torstaina iltapäivällä. Hyvin harvat ovat enää paikalla valitettavasti. Kuukausi sitten puhuimme toimittajien murhista tänään Kinean, Iranin ja Sri Lankan ihmisoikeustilanteesta. Monet ovat samaa mieltä kanssani siitä. Löytäkäämme parempi, merkittävämpi kohta esityslistalta näille keskusteluille. Kiitoksia kollega ja olisi myös toivottavaa, että Catch the Eye-kohdassa puhuttaisiin aiheesta, koska näin te viette puheaikaa muilta. No niin, nyt puheenvuoron saa komission jäsen Orban vastatakseen. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Sallikaa minun ennen kaikkea välittää surunvalitteluni perheille, jotka ovat joutuneet terroristihyökkäyksen iskuksi sunnuntaina Sistan-Palutsistanissa, Iranissa. Euroopan komissio tuomitsee terroristihyökkäykset missä tahansa päin maailmaa ja valittaa aiheuttaa ihmishenkien menetyksiä. Euroopan komissio on erittäin huolissaan tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta Iranissa ja perusoikeustilanteesta maassa. Ja kun me puhumme tästä asiasta, niin silloin kyse on alaikäisten telotuksesta, syrjinnästä, ihmisten jotka kuuluvat erilaisiin moninaisiin vähemmistöihin maassa. Puhumme siitä, että rajoitetaan huomattavalla tavalla ilmaisunvapautta. Puhumme pidätettyjen huonosta kohtelusta siitä seikasta, että he eivät saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Puhutaan sorrosta, tukahduttamisesta pit- koskien ihmisoikeuksien puolustajia ja muita aktivisteja, aktivisteja ja opposition jäseniä. Euroopan unioni on säilyttänyt suorat yhteydet Iranin kanssa ja on avoimella tavalla ilmaissut omat näkökantansa siitä, miten tilanne on siellä kehittynyt. Euroopan unioni tukee perusvapauksia ja yleismaailmallisia arvoja ja tuntee itsensä velvolliseksi ilmaisemaan näkökantansa joka kerta, kun näitä periaatteita rikotaan ikävä kyllä huolimatta vetomuksista siitä, että EU on tuominnut ja kansainvälinen yhteisö on tuominnut ihmisoikeustilanteen. Silti tilanne on vain huonontunut presidentinvaalien jälkeen, jotka pidettiin 2009 heinäkuussa. Viime viikkoina Iranissa monet ihmiset eh, on hirtetty. Yksi näistä henkilöistä ja te olette puhuneetkin hänestä. Benud Sojaye on ihminen, joka oli alaikäinen silloin, kuin teki rikoksensa ja hänet hiirtettiin huolimatta ponnisteluista, joihin EU oli ryhtynyt, jotta muutettaisiin tätä tuomiota. Monet alaikäiset ovat vaarassa tulla teloitetuksi. Myös meitä huolestuttaa kovasti seitsemän Bahai-johtajan kohtalo Iranissa. Nämä henkilöt ovat olleet pidätettyinä yli 17 kuukautta ja heitä syytetään erittäin vakavista rikosta, kuten propagandasta, kansallista etua vastaan tai vakoilusta. Viimeinen tuomio lykättiin jälleen kerran 18. lokakuuta. Nämä henkilöt eivät vielä tiedä selvästi, mikä heidän kohtalonsa on, eikä heidän oikeudenkäytönsä ole ollut vielä asiallinen. Presidentinvaalien jälkeen sadat ihmiset, satoja ihmisiä on pidätetty, koska ovat osallistuneet mielenosoituksiin. Tuomiot näitä henkilöitä vastaan seuraavat toinen toistaan ja viimekin viikolla neljä ihmistä tuomittiin kuolemanrangaistukseen koska olivat olleet mukana vaalien jälkeisissä tapahtumissa. Lopuksi haluaisin sanoa teille, että mekin komissio tunnemme samaa huolta ihmisoikeuksista. Iranissa komissio valvoo tilannetta ja joka kerta kuin vain voimme, Pyydämme Iranin viranomaisilta, että he kunnioittaisivat ja noudattaisivat kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksia. Kansainvälisen siviilihenkilöiden oikeuksien sopimuksen mukaisesti, mitä tulee yleismaailmassa ihmisoikeusjulistuksen, niin näiden mukaisesti heidän pitäisi toimia ihmisoikeuksien parantaminen on, olennainen avainkysymys, jotta Euroopan komissio vahvistaa poliittista dialogia, ja jotta se yleensä voi olla yhteistyössä Teheranin kanssa jatkossa. Ja nyt vastaisin kysymykseen, joka minulle täällä tehtiin. Komissiossa olemme sitä mieltä, että tällä hetkellä ottaen huomioon olosuhteet Iranissa ei olisi kovinkaan hyödyllistä järjestää edustustoa Teheraniin, EU-edustustoa. Kiitoksia. Kiitokset komission jäsen Orbanille. Keskustelu aiheesta on päättynyt ja näiden kaikkien keskusteluiden jälkeen on äh, äänestys. Sitten äh, seuraavaksi siirrymme Sri Lankaan ja annan ensin äh, näiden laatioille puheenvuoron. Van Orden ensin yksi minuutti.